saaneet pyydön äh, nimittää Pascal Arimon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaan ja myös äh, edustaja Nashina Mobarik äh, saman valiokuntaan. He korvaavat siellä edustaja Flakin. Onko tähän nimitysehdotukseen kommentteja? Ei näyttäisi olevan. Näin ollen nimitykset on hyväksytty. Seuraava aihe. Myanmar ja erityisesti Rohingojen tilanne. Meillä on nyt kuusi päätöslauselmatekstin laatijaa ja lähdemme liikkeelle lohbilerin puheenvuorosta. Olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puhemies. Myanmarissa esiintyvä väkivalta on YK on ihmisoikeus päävaltuutetun ja muiden tuomitsema. Tuo väkivalta täytyy välttämättä lopettaa. Riittävästi täytyy antaa humanitaarista apua myöskin maan kansalaisille. Poliisia vastaan on kyllä hyökätty ja tekijöitä ei ole voitu pidättää. Toimet ovat kuitenkin äärimmäisyyksiin vietyjä, eikä niitä voida millään tavalla perustella. Miervain hallitus tekee suuren virheen, mikäli se ei tuomitse sotilaiden harrastamaa mieltä väkivaltaa, silmittä väkivaltaa. Kansainvälinen tutkintavaliokunta pitäisi saada paikan päälle. Konfliktiin täytyy saada kestävä ratkaisu. Hallituksen täytyy varmistaa rohingoille kansalaisuus ja riittävä suoja. Ja heidän oikeutensa täytyy hallituksen varmistaa. Kiitos. Danke, sir. Eh, eh. Kiitos. Seuraavaksi Pier Antonio Panzeri, olkaa hyvä. Kiitos. Dramaattinen rohinkojen tilanne kuvailee Myanmarin yleisempääkin demokratian tilannetta. Rohingya-kansan tilanne liittyy kahteen seikkaan. Kyseessä on etninen vähemmistö ja uskonnollinen vähemmistö. Halutaan polkea uskonnollisia oikeuksia. Tämähän on muslimivähemmistö. vähemmistö Kyse on Burman, äh, Myanmarin viranomaisten toimesta ja haluamme ilmaista solidaarisuutemme Rohinga-kansalle. Ymmärrämme, että Bangladesh on myös hyvin vaikeassa tilanteessa, kun sen pitäisi pitää kiinni omista kansainvälisistä velvoitteistaan eikä sulkea rajaa. Vetoamme Sansu Chihin. Olemme seuranneet hänen vapaustaisteluaan pitkään, mutta hän kääntää nyt katseensa toisaalle – ja näyttää suosivan näitä hyökkäyksiä. Jos hän jatkaa tätä käytöstään, niin parlamentin tulisi sitten evätä hänelle myönnetty Saharov-palkinto. Eh, grazie tante, onorevole Panseri. Kiitos edustaja Panseri. Seuraavaksi edustaja Omasi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kokonainen kansa joka on joutunut oman maansa politiikan uhriksi. Nyt se on, joutu elämään hiljaisuudessa ja hiljaisuus tappaa. Meillä on velvollisuus toimia, toimia, jotta voimme toimia niitä kammottavuuksia vastaan. Tuomien, tuomiten ne, tuomi, tuomitsemalla ne, ne kaikki rikokset, jotka kohdistuvat musulmani, muslimivähemmistöön tällä alueella, jotka ovat seurausta Burman ultranationalistisesta hallinnosta. Meidän täytyy ehdottomasti tuomita hallituksen passiivisuus, varsinkin Nobelin palkinnon saajan Aung San Suu Kyin toiminta. Hän on myös Saharovin palkinnon saaja ja hän ei ole tämän palkinnon arvoinen, jonka olemme hänelle myöntäneet. Näin ollen hyväksykäämme tämä yhteinen päätöslauselma jonka lopussa otamme myös esille tämän kansanmurhan. Uh, merci beaucoup, monsieur Depi. Paljon kiitoksia, kiitoksia edustaja Omarji. Anshard Bashir, seuraavana olkaa hyvä. Chairman, as Edmund... Puhemies, kuten Edmund Burke sanoi, tyrannia tarvitsee vain sitä, että hyvät ihmiset pysyvät vaitin. Myanmarin osalta jotkut meistä olivat toivoneet vielä voimakkaampaa päätöslausetta ja toiset katsoivat, että meidän pitäisi odottaa vielä kuukausi. Sama viivyttely mahdollisti Srebrenican ja Ruandan kansanmurhat. Myöskin sanottiin, ettei pidä vaarantaa tämänhetkisiä kauppaneuvotteluita Myanmarin kanssa. Mutta kuinka voimme käydä kauppaa, kun YK kutsuu tätä mallia esimerkiksi etnisestä puhdistuksesta. Kauppaa ei voida käydä tyrannian kanssa. Julmuus ei liity kauppaan. Ja tämä nyt oli ensimmäinen päätösasma Myönmaarista, mutta meidän pitää parlamentista antaa yhtenäinen vastaus tähän kysymykseen, mutta pelkään pahoin, että me kaikki vakavasti mieti sanktioita ja kauppaneuvotteluiden keskeyttämistä, niin enää ei ole mitään rohingoja jäljellä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Seuraava puhuja, ministeri Urmas Paet, olkaa hyvä. Very much. Kiitos. Viimeisimmät luvut rohingoista, jotka pakenevat etnistä puhdistusta Myanmarista, on järkyttävä noin miljoonasta 400 000 on jo ylittänyt rajan siirtynyt Bangladesin huolimatta olosuhteista, jotka ovat hyvin vaaralliset matkalla ja hirvittävistä olosuhteista, jotka he kohtaavat saapuessaan Bangladesiin. Tällä vauhdilla kaikki rohingyat joko siirtyvät Bangladesiin ovat kuolleita lokakuun loppuun mennessä. Meidän pitää tehdä kaikki, minkä voimme ja sanoa selvästi, että jos nämä eh, hirmuteot eivät lopu, Euroopan unioni harkitsee rankaisevia sanktioita kaupan etuis, etu, etuisuuskohtelujen puitteissa, joista Myanmar nauttii. Arvokkainen investointien menettäminen on ainoa asia, joka saa kenties Myanmarin armeijan kenraalit ymmärtämään, että tämä ei voi jatkua. Humanitaarinen ja lääketen apu on sellaista, jota välittömästi tarvitaan Bangladesissa. Emme voi hukata enää päivääkään. Olemme seuranneet näitä hirmutekoja aivan liian pitkään. Kiitos. Uh... Aita. Kiitoksia. Christian Preda, viimeinen laati, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Äh, Aung San Suu Kyi ei ole pystynyt tätä tilannetta hallinnoimaan. Se on erittäin huolestuttava ja nyt tärkeä kysymys on humanitaarisen avun saaminen. Tätä meidän pitää korostaa, sen pitää olla prioriteetti. Tämän lisäksi haluaisin teille ilmoittaa, että IPP-ryhmä on päättänyt lähettää olla lähettämättä Intavaliokunnan mukana maahan yhtään valtuuskuntajäsentä. On mahdotonta edes kuvitella, että Intavaltuuskuntaa voitaisiin nyt paikalle lähettää. Ja kansanpuolue lainatulle puhemiehistölle otti ehdotuksen AFETin ja DROAN yhteisvaltuuskunnasta Myanmarin ja Bangladeshiin, ei suinkaan pääkaupunkiin, vaan kentälle. Ei ole tarpeen mennä pääkaupunkiin virallisia juhlapuheita kuuntelemaan. Meidän pitää mennä paikan päälle ja pyrkiä tämän järjestämään. Kiitoksia. Mulțumesc. Paljon kiitoksia. Time for representatives. Seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajat saavat puheenvuoron ensimmäisenä EPPn puolesta. Edustaja Sogor, olkaa hyvä. Köszönöm. Rohinkojen vainonta, joka on suurin valtioryhmä maailmassa, ei ole mikään uusi ilmiö. Vuosikymmenen ajan he ovat olleet hyökkäyksen kohteena tuhannet menettäneet henkeensä. Ero on se, että tällä hetkellä tämä sotilainen kampanja on äärimmäisen raaka ja sitä ei missään tapauksessa voida pitää suht, oikeassa suhteessa, olevan oikeassa suhteessa niihin hyökkäyksiin, joita on tapahtunut kuukausien aikana. Kysymys on epäinhimillisestä etnisen puhdistuksen prosessista. On todettu, että sotilaat ovat raiskaneet naisia, tapaneet lapsia. Ja se, mikä nyt on erilaista, on se, että kaikki tämä tapahtuu, kun tapahtuu demokratisointia – ja kun on hallitus, jota johtaa Nobel-palkinnon saaja, joka ei edes puhu siitä, että ihmisiä surmataan. Euroopan unionin täytyy olla tiukka näiden hirmutekojen edessä. Kiitoksia. SND-ryhmän puolesta edustaja Post, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Mr. Chair. Kiitoksia, Burmanin terrori ei sovi läntisen maailman tarinaan sotilaallisista muslimeista ja rauhallisista buddalaisista. Aung San Suu on hyväksynyt vaitiollen, ja tämä ei sovi kuvaan sankarista, joka taisteli militarismia vastaan. Aung San Suu Kyi on ollut esikuva minullekin, mutta nyt on mahdotonta olla vaiti. Me näimme, miten kyliä, suuntaan. Ja, ja nyt nämä kylät on poltettu. Monet ovat kuolleet pakomatkalla Bangladesissa. On löydetty monia hukkuneita pakolaisia. Sang San Suu Kyi vaikenemisen täytyy loppua. Sinun taistelusi sai Nobelin palkinnon ja Saharin palkinnon. Nyt sinä et olet menottamassa, menettämässä arvosi, että meidän EUn täytyy reagoida. Nyt meidän täytyy toimia nyt. Tak, thank you. Kiitoksia. Guoryhmän puolesta. Edustaja Crespo, olkaa hyvä. No, solosista. Kiitoksia. Myönmaarissa sortaan ja vainotaan rohinga yhteisöä mutta sen lisäksi siellä siirretään tuhansia viljelijöitä mailtaan pois. Maanomistuslaki Myanmarissa mahdollistaa sen, että ylikansallista pääomaa tulee paikalle ja siellä on maataloutta, kaivostoimintaa ja siellä on otettu haltuun myöskin vesialueita. Rohingoja on ajettu pois alueeltaan ja kyse ei ole pelkästään etnisestä ja uskonnollisesta kiistasta, vaan kyse on myöskin suuresta bisneksestä. Myanmarin hallitus hiljattain antoi miljoona hehtaaria projekteille, jotka liittyvät maataloustoimintaan, ja Euroopan unioni ei voi olla osaltaan vastuussa tästä tragediasta. Ja me vaadimme, että me vastustamme sitä, miten näitä yhteisöjä ahdistellaan ja sorretaan. Meidän täytyy suojella rohinga väestön maita ja myöskin niitä, jotka ovat joutuneet siirtymään aseellisen konfliktin takia muille alueille. Signor diputato. Paljon kiitoksia. Edustaja Crespo, seuraavaksi meillä on vuorossa puheenvuorot puhelista. Edustaja Fari, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvä korkea edustaja. Ähm, Yhdysvallan kuningaskunta on rohingoja kuvannut valtiottomiksi, maattomiksi ihmisiksi. He ovat olleet äh, syrjinnän uhreja aivan maan itsenäistymisestä asti. Hirmuteot äh, Rakinen osavaltiossa ovat äh, nyt yltyneet ennen näkemättömäksi. Meillä on yli 300 000 pakolaista, jotka ovat paanneet Bangladeshin. He vaativat nopeaa humanitaarista apua ja hirvittäviä ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut. Valitettavasti nyt demokratian ja kansallisen sovittelun toivo on kuollut. Monet olisivat toivoneet tämän kuitenkin toteutuvan. Luonnollisesti kaikki Rakinen hyökkäykset täytyy tuomita. Ja Aung San Suu Kyi on käytännössä maan johtaja. Hän on myöskin saanut Nobelin rauhanpalkinnon, joten hänellä on erityinen vastuu tukea rauhaa eri etnisten ryhmien välillä. Hän ei voi enää vaieta tämän todellisen humanitaarisen katastrofin edessä. Eh, obrigado. Kiitoksia. Edustaja Ward, olkaa hyvä. We all share this. Me kaikki olemme kauhuissamme siitä, mitä tapahtuu Rohingya-muslimeille Myanmarissa ja haluaisin kiittää kaikkia kansalaisia äänestäjiä, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä ja jotka ovat huolissaan tilanteesta. Kansainvälinen yhteisö ei voi katsoa sivusta, kun Nobel-palkinnon voittaja seuraa sivusta sitä, mitä YK on kutsunut etnisen puhdistuksen malli esimerkiksi. Me tiedämme myöskin, että sanat eivät riitä, ja tällaiset massiiviset julmuudet menevät päätöslauselmien ja diplomatian yli. EUlla pitää olla selkeä strategia tällaisia tilanteita varten ympäri maailmaa, ja meidän pitää todellakin painostaa hallituksen lopettamaan väkivallan, ja täytyy tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa ja rasismin vastaisten järjestöjen kanssa, jotta syylliset saadaan oikeuden eteen. Uh, thank you, uh, madam. Kiitoksia. Notis Marias, olkaa hyvä. Kiitos. etnisistä puhdistuksista, etnisistä vähemmistöstä, rohingiosta. Me olemme puhuneet usean otteeseen heinäkuussa 2016, syyskuussa 2016 ja nyt tietysti myös maaliskuussa 2017. Mitä on tapahtunut, on heitinen puhdistus. Se tapahtuu pelkästään taloudellista syystä, tämä on täysin selvää, jotta maa voidaan ottaa pois rohingya-yhteisöiltä ja tätä kautta halutaan myöskin päästä kaivamaan kivenäisaine, kiven, mineraaleja, jotka ovat hyvin, joita haluavat moni kansalliset yritykset, uskonto on sivuseikka, sitten nämä ihmiset ovat muslimeja, ei sillä ole mitään tekemistä tämän kanssa. Tämä on pelkkä talouteen perustuva toimi, tämä on havaittava ja tältä pohjalta on keskusteltava asia. Totta kai väkivalta, jota armeija harjoittaa, on tuomittava ja on todettava, että väkivalta pitäisi välittömästi lopettaa Myanmarissa – ja me vaadimme Aung San Suu Kyiltä, joka on saanut Saharova-palkinnon Euroopan parlamentilta, että hän viimeinkin ottaisi ratkaisevasti kantaa asiaan. Odotamme, että EU ryhtyy nyt toimiin. Kiitoksia. Edustaja Potmans, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kollegat, arvoja korkea edustaja. Kaikki jo sanoivat, että nämä raportit ovat kuvottavia tuhannet rohengat joutuvat joka päivä sorron ja tappamisen kohteeksi. Kyse on etnisestä puhdistuksesta ja vuonna 2017 tämä on käsittämätöntä. Jotkut kollegat ovat tähänkin viitanneet ja kansainväliset järjestöt eivät pääse alueelle. Ja sitten kun jotkut haluavat paita maasta, niin se ei enää onnistu. Ja sitten joku, joka on voittanut Nobelin rauhanpalkinnon, joku, joka on voittanut Saharo-palkinnon, niin hän ei tee asialle mitään. Meidän täytyy miettiä, mitä nämä ihmiset odottavat, ja ehkä tämä palkinto voidaan ottaa häneltä pois, mutta tärkeää on, että ryhdytään tekoihin ja suojellaan ihmisiä. Ja tätä ei pystytä tekemään Euroopasta käsin, mutta me voimme käyttää vaikutusvaltaamme maailmasta, ja me voimme yhdessä varmistaa sen, että rohingojen vainoaminen päättyy. Kiitos. Thank you, Monsieur... Kiitoksia. Edustaja Lambert, olkaa hyvä. Jean Lambert. President, and I also speak in my Hyvä puhemies, minä puhun myös ähm, Etelä-Aasian valtuuskunnan jäsenenä. Bangladesh on yksi maita ja me osavalta, jossa olemme vieraille. Tiedämme, että tämä on jotakin, mikä on jatkunut jo hyvin kauan aikaa ja Euroopan unioni on ollut avainasemassa tukemassa Rohingya-kansaa Bangladesissa pakolaisia, jotka ovat tuossa maassa. Euroopan unioni antaa kolme miljoonaa euron rahoitusta nykytilanteesta, mutta me haluaisimme tietää, kuinka nämä varat käytetään todellisuudessa, ottaen huomioon, että äh, tämä rahoitus kattaa osittain myös Myanmarin, ja kuten tiedämme, äh, pohjoisen rakenneen osavaltioon ei YK, eivätkä muut kansainväliset järjestöt pääse paikalle. Äh, me tarvitsemme UNHCRn johtaman ryhmän Bangladeshiin, mutta tarvitsemme myöskin vahvan vastauksen Euroopan unionilta ja kaikilta sen hallituksilta. Tarvitsemme aktiivista diplomatiaa tällä alueella, ei kaikkein vähiten näiden kahden suuren vallan äh, ansiosta. Meidän täytyy toimia niin, että ihmiset voisivat äh, ihmisarvoisella tavalla palata koteihinsa, saada oikeutensa takaisin. Ja tämä ei ole jotakin, mikä koskee vain Aung San Suu Kiita. Tämä koskee yleisesti ottaen muitakin valtoja, niitä ei saa päästä tässä vastuusta. Eh, Seuraavaksi Ignacio Corrao, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Tragedia, joka kohdistuu rohingoihin, on inhimillinen tragedia. Me olemme jo puhuneet tästä täällä täysistunnossa. Esimerkiksi viime vuonna laadittiin päätöslausuma aiheesta, ja samoin myöskin sitten tämän vuoden maaliskuussa. Ikävä kyllä tilanne ei ole muuttunut, ainoastaan pahentunut. YKn arvioiden mukaan viimeisen kahden viikon aikana yli 300 000 rohingaa ovat paineet Bangladesin puolelle ja kokonaisia kyliä on tuhettu. Näin ovat YK tarkkailijat todelleet. Vuodesta 1982 nämä ihmiset ovat olleet valtiottomia ja sivilit, jotka saapuvat Bangladeshiin, heidän takaisinpääsynsä on estetty miinojen avulla. Kyse on valtavasta tragediasta ja meidän täytyy painokkaasti vaatia toimia. Ja voimme tietysti poistaa Saharopalkinnon ja meidän täytyy peruuttaa kansainvälisen kaupan valtuuskunnan matka paikalle. Me emme voi puhua kaupasta, jos tilanne on tämä. Kiitos. Eh, grazie, Corrao. Kiitoksia edustaja Koro. Seuraavaksi edustaja Pospisil. Olkaa hyvä. Kiitos. Kuten on todettu, tämä on toistuvaa keskustelua rohingioista, johon on osallistunut menneisyydessäkin. Se, miten väkivalta kärjistyy, on jotain, mikä on tuomittava, mutta me näemme, että pelkkä tuomitseminen täältä parlamentista ei auta. Päinvastoin tilanne on kärjistynyt. 300 000 rohingiaa on karkotettu Bangladesiin ja rajalle on asetettu miinoja, että he eivät voi palata Myanmariin. Meidän on alettava puhua siitä, minkälaisia sanktioita voidaan ottaa käyttöön, minkälaisia toimia instituutiot voisivat tehdä, minkälaisia sanktioita voitaisiin toteuttaa Myanmarin hallitusta vastaan ja minkälaista humanitaarista apua voidaan antaa, sillä tilanne Bangladesissa on vaikea, koska Bangladesh vastaa nyt sadoista tuhansista pakolaisista. On erityisiä toimia, joita pitäisi todellakin tehdä. Ja Nobel-palkinnon saaja on, tietysti henkilö pitää puhua, mutta pääsyy on armeijakin. Eh, kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Varsit Kanno. Thank you, Mr. President. Eh, kiitoksia puhemies. Nämä hirmuteot rohinga yhteisöä vastaan täytyy lopettaa. Tämän päivän päätöslauselma on tervetullut. Aung San Suu Kyiin hiljeneminen aiheuttaa, johtuu siitä, että hän pelkää rohingojen puolustamisen aiheuttavan vihaisen reaktion sotilasjuntan puolelta. Kuitenkin tämä on häpeällistä. Se, että pyritään estämään konfliktia YK puitteissa ei ole Saharovin palkinnon saajan arvoista. Meidän täytyy pyrkiä auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apua. Meidän täytyy pyrkiä myöskin painostamaan Kiinaa, joka tukee armeijaa Myanmarissa. Desmond Tutun sanoin, maa, joka ei ole rauhassa itsensä kanssa, ei pysty tunnistamaan kaikkien kansalaistensa ihmisarvoa, ei ole vapaa maa. Hyvä korkea edustaja Frederica Mogherini, me katsomme nyt teihin, jotta te päättäisitte rohingojen kärsimyksen. Olkaa hyvä, toimikaa rohingojen ja ihmisyyden vuoksi. Um, Kiitoksia. Eh, Nikola Caputo, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Siamo di... Kiitoksia. Tämä on jälleen yksi inhimillinen draama. draama. Rohingya musulmeja Myanmarissa on sorrettu. Heitä on estetty liikkumasta, heitä on uhrat, uhattu Heillä ei ole oikeuksia koulutukseen, terveydenhuoltoon tai osallistumiseen poliittisen elämään. YK on puhunut jo siitä, että tuhannet ovat kuolleet ja sadat tuhannet ovat paineet väkivaltaisuuksia Bangladeshin. Aung San Suu Kyi on edustanut toivoa tällä alueella, ja kyseessä on kuitenkin suorastaan kansanmurha. Me olemme kuulleet näistä uutisista, eli meidän täytyy kääntyä tämän henkilön puoleen, jotta hän mahdollisimman nopeasti löytäisi rauhanomaisen ratkaisun, jossa noudatetaan ihmisoikeuksia ja kunnioitetaan ihmisarvoa. Eh, Kiitoksia. Eh, Caputo. And now finally Kiitoksia edustaja Caputo. Nyt lopultakin arvoisa varapuheenjohtaja Frederica Mogherini, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Kuten kaikki hyvin tiedämme, Myanmar on yli puolen vuosien ajan ollut sotilashallinnon alainen eristetty. Te, jotka puhutte historiasta nykyhetkestä ja sotilaiden roolista, ovat aivan oikeassa – meidän pitää katsoa tämän viikon tapahtumia, mutta myös maan historiaa. Viime vuosina maa on käynyt läpi vaikuttavia muutoksia. Siitä huolimatta tie kohti osallistavaa, monimuotoista demokratiaa on edelleen täyttämättä. Meidän täytyy todeta selvästi, että Euroopan unioni on tuominnut elokuun 25. päivän hyökkäykset, joita Rohinkojen vapautusarmeija teki, samoin kuin sitä seuranneet väkivaltaisuudet, joihin syyllistyi valtio. Minusta syylliset täytyy saattaa vastuuseen tästä lain mukaisesti. Olemme, aivan selvästi me olemme sanoneet tämän, mutta me olemme erittäin tietoisia ja huolissamme siitä, mitä tämän operaation aikana on tapahtunut, mihin Myanmarin turvallisuusjoukot ovat ryhtyneet. Tämä on johtanut valtaisaan pakolaisvirtaan Bangladeshiin. Tämä on hirvittävimpiä pakolaiskriisejä tällä hetkellä. Tilanne on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä ja se on saattamassa koko alueen epävakaiseksi. Meillä on kaksi välitöntä prioriteettia ja oli ilo todeta, että YK on turvallisuusneuvosto keskusteli asiasta eilen illalla. YK on pääsihteeri Antonio Guterres ilmaisi samantyyppisiä prioriteetteja kuin ne, jotka minä tulen hetken kuluttua mainitsemaan. Ensimmäinen välitön prioriteetti on lopetettava väkivalta ja sen kärjistäminen niin väkivallan täytyy päättyä. Välittömästi ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa. Kaikkien tulee kunnioittaa niitä. Ja on selvää, että turvallisuusjoukoilla on erityinen vastuu pidättäytyä väkivallasta asettamattomia siviilejä kohtaan. Toiseksi, tämän herra Preda mainitsi, humanitaarinen apu, sitä pitäisi osoittaa niille, jotka sitä välittömästi tarvitsevat pikaisesti. Tässä Euroopan unionilla on rooli ja me toimimme huomattavalla tavalla. Tässä haluaisin kiittää komission Stilianidisia omistautuneisuudesta eh, työlleen, joka osoittautuu jälleen kerran olennaiseksi tässäkin tapauksessa. 350 000 haavoittuvassa asemassa olevaa ihmistä on Rakinessa – humanitaarisen avun täytyy pikaisesti saa, tavoittaa heidät, samoin avustustyöntekijöiden. Monien tapauksessa kysymys on elämästä ja kuolemasta. Kollegani Stilianidis ja minä teemme läheistä yhteistyötä tämän kysymyksen käsittelemiseksi. Ja eilen meidän painostuksestamme paljon diplomaattista työtä tehtiin ja hallitus ilmoitti, että kansainvälinen punainen risti voi matkustaa paikan päälle ja antaa apua 30 000 ihmiselle. Tämä on myönteinen askel, mutta vain alku tiellä, jonka täytyy jatkua. Bangladesin viranomaiset ovat toivottaneet tervetulleeksi monet pakolaiset, jotka ovat jättäneet kotinsa ja kansainvälinen yhteisö. Sen meidän mielestäni pitäisi tukea eh, heidän ponnistelujaan. Ja välittömänä reaktiona tähän tilanteeseen Euroopan unioni on päättänyt lisätä tukeaan Bangladesille kolmella miljoonalla eurolla niiden 12 miljoonan lisäksi, jotka jo on myönnetty. Joten nämä ovat ne kaksi välitöntä prioriteettia. Väkivalta on saatava päättymään, on saatava humanitaarista apua paikan päälle, mutta sen lisäksi meillä on vielä yksi tärkeä tehtävä. Jatkamme työtä kaikkien osallisten kanssa kestävän rauhan esimerkiksi Myanmarissa niin, että siitä hyötyy koko väestö, kiinnittäen huomiota äh, rakenteellisiin kysymyksiin rakinnessa. Niin kuin mainitsin, tämä oli ensimmäinen kerta, kun asiaa käsitellään. Se merkitsee sitä, että akuutin kriisin lisäksi meillä on vastuu työskennellä poliittisten kysymysten parissa, jotka ovat takana, mutta yksi tausta epävakaudelle alueella on rohinkia vähemmistön asema Myanmarilla, Myanmarissa ja valtion alikehittäneisyys. Me olemme poliittisessa vuorovuorossamme Miemärin kanssa aina pyytäneet sitä, että myöskin korkeantoistapauksissa ja EUn ja Miemärin ihmisoikeusvuoropuhelussa, että asiaan puututtaisiin. Viimeisin ihmisoikeusneuvoston hyväksymä päätösasema oli myös Euroopan unionin aloite. Suositukset neuvontavan komission raportissa ovat meidän viitekohtamme tässä asiassa. Myanmarin hallitus on sitoutunut ottamaan asian omakseen ja olen henkilökohtaisesti keskustellut tästä Aung San Suu Kyiin kanssa muutama kuukausi sitten hänen vieraillessaan Brysselissä. Suosituksiin sisältyy syrjintä, köyhyyden lieventäminen, perusoikeuksien takaaminen, yhtäläismahdollisuudet päästä nauttimaan koulutusta ja sosiaalista palveluista, samoin kuin luottamuksen lisääminen ja sovinnon. Nyt on aika toimia, koska me näemme, mitä Rakinen ihmiset ovat kohtaamassa, eivätkä he voi enää odottaa. Me olemme valmiita tukemaan tämän, näiden suositusten toimeenpanoa kaikin mahdollisin tavoin. Myanmarin hallituksen pitäisi myös jatkaa yhteistyötään yhdistyneiden kansakuntien kanssa ja tehdä se voimakkaasti, mukaan luettuna YK on erityisraportoja ja myöskin eh, ajattelen tätä tietojenkeruumissiota, jonka YK on ihmisoikeusneuvosto on käynnistämässä tämän San Suu täytyy myöskin toimia. Viime viikolla kiinnittiin huomiota nimenomaan Imarin hallitukseen. Ja voitte kuvitella tämän yhteyttä myöskin äh, meidän lähetystömme päivittäin. Olemme läheisesti yhteistyössä YKn kanssa henkilökohtaiset yhteydet minun ja pääsihteeri Guterresin välillä kollegoni kanssa kautta maailman tässä kysymyksessä ovat tärkeitä me käytämme YKn yleiskokousta ensi viikolla – niin, että jatkamme intensiivistä keskustelua asioista ja varmistamme sen, että kansainvälinen yhteisö pysyy yhtenäisenä tässä asiassa. Myanmar taistelee demokratian puolesta. Se on tämä taistelu ollut innoituksen lähde monille maailmassa ja myöskin minulle ja monille varmasti teistäkin tässä huoneessa. Vastuu maan johdolla on siitä, että tämä on valtaisa tällä hetkellä – ja Aung San Suu Kyi on erityisesti ollut eh, innostuksen lähde koko demokraattisen maailmalle. Heidän täytyy osoittaa, että demokratia, jonka puolesta ovat taistelleet niin kovasti, todellakin voi toimia kaikkien ihmisten hyväksi Myanmarissa, riippumatta etnisestä, sosiaalisesta ja uskonnollisesta yhteydestä. Myanmar <clears throat> demokratisen taistelun aikana maailman yhteisö ja Euroopan unioni eivät koskaan etteneet Myanmarin väestöä yksin, emmekä mietä heitä nytkään yksin. Kiitos. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja.